sitten voidaan katsoa kautta Euroopan. Kiitoksia näistä lisätiedoista. Rova Kosta sitten ilmoitukset, jotka liittyvät Pablo Iglesiasen ja Fernando Maura Barandiaranin eh, eroamisesta. E, heidän paikkansa tuolta olevan vapaana parlamentissa 28. lokakuuta 25. marraskuuta eteenpäin, ja tästä tullaan ilmoittamaan kansallisille viranomaisille. Vielä lisäksi